terveydentilasta. Ja me keskustelemme täällä paljon Turkista ja mielestäni meidän pitää myös kurdin kansaan kiinnittää huomiota. Olen saanut äh, SNDltä ja ENFltä pyyntöjä, jotka koskevat henkilövaihdoksia valiokunnissa ja valtuuskunnissa, ja nimitykset löytyvät liitteenä pöytäkirjan, ja jos äh, pöytäkirjan hyväksymistä ennen ei tule vastalauseita, niin nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt, hyvät kollegat, aloitamme äänestykset. Esityslistalla on